kanssa siitä, että meidän täytyy seurata eri kehityskulvia. Kiitos. Kiitoksia. Tämä keskustelu on nyt päättynyt. Päätöslausumaesityksiä on kolme. Yksi niistä on yhteinen Eh, sosiaalidemokraateilta ja liberaaleilta ja kuelta. Ja tämän lisäksi meillä on EPPn sekä kolmantena konservatiivien ja reformistien teksti. Huomenna toimitetaan näistä äänestys. Me siirrymme esityslistalla eteenpäin. Kyseessä on komission julkilausuma elintarviketurvaa koskevasta FAOn huippukokouksesta nälänhädän poistaminen maailmasta. No niin, me kuulemme aivan ensiksi komission jäsentä. Olkaa hyvä. Thank you, uh, Madam President. Kiitoksia puhemies. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Roomassa viime viikolla pidetty elintarvikehuippukokous on yksi tänä vuonna järjestetyistä tärkeistä tapahtumista, joissa elintarviketurva on ollut tärkeässä asemassa muun muassa New Yorkissa, Pittsburghissa ja Roomassa viime kuussa. Kaikkien näiden tapahtumien taustalla oleva premissi on ollut sen asian ymmärtäminen, että me olemme epäonnistumassa, kun pyrimme torjumaan maailman nälkää. Yli miljardi ihmistä maas, maailmassa eivät saa riittävästi ravintoa päivittäin. Tilanne uhkaa pahentua monissa, jäsen, monissa kehitysmaissa muun muassa ilmastonmuutos asettaa ylimääräisiä vaikeuksia näiden maiden kyvylle tuottaa riittävästi luokaa. FAOn kokous oli erittäin tärkeä mahdollisuus meille päästä siihen vauhtiin mukaan, joka alkoi jo jokin aika sitten elintarviketurva on ollut nyt valokeilassa, mutta nyt keskustelujen aika on ohi, on aika toimia. Euroopan komissiolle tämä huippukokous oli erittäin tärkeä kahdesta syystä tai kolmesta. Ensinnäkin me sa- saatoimme vahvistaa sitoumuksemme saavuttaa vuoteen 2015 mennessä vuosituhannen tavoitteen puolittaa nälän hätää kärsivien lukumäärä. Minun mielestäni me voimme vielä pyrkiä saavuttamaan tämän tavoitteen erityisesti niillä alueilla meidän täytyy toimia, joissa edistys on ollut rajallista, muun muassa Afrikassa. Toiseksi meidän täytyy parantaa kansallista elintarviketurvan koordinaatiota yhteisen komitean avulla. Siitä sen tulisi olla keskeinen komponentti maailmanlaajuisessa nälänhädän torjumisessa. Komissio rohkaisee tämän komitean perustamista ja antaa sille rahoitusta. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä askel, joka tulee tasoittamaan tietä maailmanlaajuiselle toiminnalle, jonka myötä saadaan perusteellista, pätevää tieteellistä tietoa ja voimme myös antaa kansalaisjärjestöille ja yksityiselle ja julkiselle sektorille mahdollisuuden toimia. Nämä ovat olennaisia, jotta tämänhetkinen järjestelmä tehostuisi. Kolmanneksi me olemme luvanneet kääntää tämänhetkisen alaspäin menevän, menevän suuntauksen, jotta kehitysapua voitaisiin parantaa. Jos me todella haluamme tämän ensimmäisen ö, vuosituhannen tavoitteen saavuttaa, jonka myötä vuoteen 2015 pitäisi nälänhätä puolittaa, niin meidän täytyy lisätä ö, kehitysapua, rahoitusta, erityisesti niiden maiden osalta, jotka ovat, haluavat saavuttaa 0,7 prosentin osuuden BKTstä. Meidän täytyy rukata kehitystavoitteitamme myös maatalouden ja elintarviketurvallisuuden osalta. On myös muistettava se, että jo G8 huippukokouksessa Italiassa tehtiin sitoumuksia lisämaksuihin. Nyt täytyy kunnioittaa näitä sitoumuksia. Euroopan parlamentin tuella komissio on jo mobilisoinut miljardin summan, josta 85 prosenttia on jo sidottu vuosille 2009-2011. Tarvitsemme kuitenkin enemmän ja kestävämpää apua ajan oloon, jotta voisimme pitää sanamme me tarvitsemme globaalin sitoumusjärjestelmän, mutta meidän täytyy myös kehittää valvontamekanismeja, erilaisia indikaattoreita, vertailukohtia, joita voidaan käyttää, eh, jotta voidaan raportoida eh, investoijien vaikutuksesta. Ja haluan sanoa tämän selvästi ja äänen. Parhaatkin sitoumukset ovat arvottomia, jos eh, hallitukset ja saajamaat eivät voi muuttaa näitä sanoja teoiksi. Kun puhutaan elintarviketurvasta, meidän tulisi myös puhua kieli keskellä suuta, kun käytämme terminologiaa. Elintarviketurva, elintarvike, suvereniteetti ja omavaraisuus ovat eri asioita. Kaikilla mailla tulisi olla kestävä pääsy käsiksi elintarvikkeisiin. Paikalliset ja alueelliset sopimukset ovat tärkeitä ja maailmanlaajuiset sopimukset ovat tärkeitä, jotta kaikki saavat halvemmalla ruokaa. Myös itse riitto, elintarvike itse riittoisuus saattaa olla uhattuna siinäkin tapauksessa, että rahaa on riittävästi, jos markkinat eivät toimi. Meidän täytyy myös muistaa se, että elintarviketurva on moni säikeinen ongelma ja se edellyttää holistista lähestymistapaa. Euroopan unioni on viime vuosikymmenellä edistynyt paljon ja meidän täytyy vielä ottaa askeleita eteenpäin, jotta voimme saada aikaan koherentin prosessin. Euroopan unionin yhteis, yhteinen maatalous järjestelmä on vähentänyt vientitukia ja, ja nyt meidän järjestelmä pidetään ei-kauppaa vääristävänä VTOssa. Niin sen, sen lisäksi kaikki paitsi aseet järjestelmä ähm, tarjoaa tullittoman pääsyn markkinoille kaikkein vähiten kehittyneille maille. Tämä, me tiedämme, että tämä osoittaa, että me ymmärrämme AKT-maiden ongelmat elintarviketurvan saralla. Euroopan unionissa olemme siis kulkeneet pitkän tien. Me olemme rahoittaneet koherenttia politiikkaa kehittyviä maita, kehittyvien maiden suhteen, ja kaikkien alueiden ja maiden tulisi tehdä sama kuin Euroopan unionin. Ja johtopäätöksenä sanoisin, että FAOn huippukokouksessa korostettiin sitä, että jos me haluamme todellakin puolittaa nälän vuoteen 2015 mennessä, meidän täytyy lisätä niin julkista kuin yksityistäkin apua ja meidän täytyy lisätä myös yksityisiä investointeja. Kiitos. Kiitokset arvon komission jäsen. Nyt kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot näistä ensimmäisenä EPPn nimissä. Herra Des, kaksi minuuttia. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Kommissar, Kiitoksia, rouva puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Meille Euroopan parlamentissa on tärkeää käsitellä nälänhätäkysymystä. Emme me voi hyväksyä ja vaieta siitä, että yhä useammat lapset maailmassa kärsivät nälästä. Minut valittiin parlamenttiin ensimmäistä kertaa 20 vuotta sitten ja muistan, että tuolloin Maailmanpankki, FAO, YK, ja VTO lupasivat, että nälkä maailmassa puolitettaisiin tulevien 20 vuoden aikana, mutta se on lisääntynyt. Miljardi ihmistä kärsii päivittäin nälästä ja näistä aikomuksista, hyvistä aikomuksista ei ole tullut yhtään mitään. On maita, joissa kyvyttömät hallitukset, Äh, esimerkiksi Zimbabwessa ovat tehneet Afrikan äh, vehreästä kehdosta äh, nälän hädän ja järkyttävän hornankattilan. Nyt kun ajatellaan niitä ihmisiä, jotka tänä päivänä kärsivät nälästä, ei heitä kiinnosta, minkälainen on ilmasto sadan vuoden kuluttua, heitä kiinnostaa se, että heillä olisi ruokaa lautasellaan tänään ja huomenna. Siksi meidän on huolehdittava näistä ihmistä tänään. Ja arvoisa komission jäsen, vuoteen 2050 mennessä haluatte puolittaa nälän. Mielestäni tämä on äh, lähes tulkoon pilkkaa teidän suustanne. Meidän on toimittava nyt niin, että kukaan ei joudu kärsimään nälästä. Me viemme jokaiseen maailman nurkkaan aseita, mutta ruokaa emme näköjään saa mihinkään viedyksi. Meidän on löydettävä uusia ratkaisuja. Ei todellakaan ne ratkaisut, joita me nyt tarjoamme, niistä ei ole mihinkään. Kiitoksia, herra Des. Seuraavaksi sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä herra Kapulas Santos, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Signore, presidente, Kiitoksia puhemies. Hyvä komission ja sen hyvät edustajat. Luvut puhuvat valitettavasti paljon, kun ajatellaan nälkää ja aliravitsemusta maailmassa. Ne ovat niin traagisia, että ne on melkein pakko mainita nämä luvut. Oikeus elintarvikkeihin on pyhä, aivan kuten oikeus elämään. Elämä pitäisi olla ihmisarvoista elämää eikä ainoastaan hengissä selviytymistä. Nälän poistaminen pitäisi olla kaiken politiikan tärkein tavoite, jotta tähän tavoitteisiin päästään olisi käytettävä kaikkia mahdollisia, mahdollisia resursseja. Tiedämme kuitenkin, että resursseja ja raharesurssit eivät ole tärkein rajoitus, vaan niiden käyttö on ongelma ja hyvä hallinto hyvä koordinaatio kansainvälisellä tasolla, kansallisella ja alueellisella tasolla ovat ongelmia. Tämänpäiväinen päätöslauselma luonnos, jonka ryhmäni sosialistit ja demokraatit on allekirjoittanut, voi merkitä äh, mm, edistysaskelta tähän, tämän vakavan ongelman äh, ratkaisemiseksi. Pyydän, että komissio ottaisi sen huomioon ja tekisi konkreettisia ehdotuksia No, elämme poliittisesti vaikeissa, vaikeita aikoja, muutosten aikoja. Euroopan unionin yhteinen maatalous- ja kalastuspolitiikka liittyvät tähän niiden perusteelliseen uudistukseen. Tulemme ryhtymään Lissabonin sopimuksen myötä Euroopan parlamenttikin pääsee sanoista tekoihin kansalaiset ovat motivoituja näiden uusien haasteiden edessä. Haluamme tukea teitäkin tässä harjoituksessa. Kiitokset, parhain kollega. Seuraavaksi herra Lyon liberaaleista puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Uh, thank you to, to my Kiitoksia. Niin kollegat ovat jo käyttäneet puheenvuoron tästä, mutta itse haluaisin ensinnäkin sanoa sen, että tämä hiljattainen piikki elintarvikkeiden hinnoissa on ollut hälytyskello meille se, että viljan hinta on noussut. Sillä on ollut eh, erittäin haitallinen vaikutus eh, maailman köyhimmille. Ja on arvioitu, että 75 prosenttia maailman ihmisistä on joutunut tavalla tai toisella korkeiden elintarvikkeiden hintojen kohteeksi, ja tämä täytyy ottaa vakavasti. Monissa maissa on joutunut johtunut, tullut, aiheutunut jopa poliittista epävakautta sen jälkeen, kun tämä piikki on ilmennyt. On myös uskottu, että ilmastonmuutoksella tulee olemaan merkittävä mm, vaikutus siihen, miten kykenemme ravitsemaan itsemme. Ja meidän täytyy ehdottomasti tehdä jotain asian suhteen. Euroopan unionin täytyy tehdä kaikki voitavansa, jotta se voisi auttaa kehitysmaita, jotta siellä voidaan kehittää sellaisia maanviljelys- ja kastelujärjestelmiä, jotka avittavat maanviljelyssä. Tarvitaan myös avoimia markkinoita. Täällä on todettu, että Eurooppa on mennyt, kulkenut pitkän matkan avatessaan ja vapauttessaan markkinoita, mutta monet niistä ongelmista, joita kehitysmaat joutuvat kohtamaan, johtuu siitä, että oikeudellinen järjestelmä on epäonnistunut ja poliittinen järjestelmä on epäonnistunut. Ja emme voi saada tilannetta parantamaan, ellei, ellei me saa sellaista poliittista ja oikeudellista järjestelmää, joka mahdollistaa sen, että maanviljelijät voivat kukoistaa. Voidaan, on arvioitu, että 75 prosentilla täytyy maataloustuotantoa korottaa, jotta voidaan pitää huoli elintarviketurvasta. Meidän täytyy todellakin pitää huoli siitä, että voimme vaikuttaa maailman elintarviketurvaan. Ο κύριος Μποβέ έχει το λόγο Kiitoksia. Seuraavaksi herra Bove, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Madame la Présidente. Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Nälän torjunta edellyttää poliittisia ja rahoituksellisia investointeja FAO ei kyennyt niitä turvaamaan Roomassa viime viikolla. Olen pahoillani siitä yli miljardi henkeä kärsii aliravitsemuksesta ja 40 miljoonaa lasta ja naista kuolee nälkään vuosittain. Nämä luvut ovat vuodesta 1996 nousseet. Silloin pidettiin ensimmäinen maailmanlaajuinen huippukokous. Maailmanlaajuinen eh, talouskriisi on vakavantunut tilannetta ja etelän maiden kansalaiset ovat tässä ensimmäisenä uhreina. 10 prosenttia maailman mainosbudjettista olisi riittävä, jotta voitaisiin tukea kehitysmaita ja varmistaa niiden maatalousinfrastruktuurit Elintarvikekriisi on vakavin uhka maailman rauhalle ja vakaudelle. Vuonna 2050 maanviljelijöiden on ruokittava yli 9 miljardia henkilöä. Maan köyhtyminen, biodiversiteetin uhat, öljyriippuvuus, ilmastonmuutos, kulutusmallit asettavat meidät todella haavoittuvaan asemaan, haavoittuvampaan kuin 40 viikkoa vuotta sitten köyhyys ja riippuvuus tuonnista ovat elintarviketurvallisuuden kannalta ratkaisevia. Tarvitaan paikallista toimintaa. 50-luvun lopulta alkaen EU on säätänyt yhteistä maatalouspolitiikkaa tuottaakseen ne elintarvikkeet, joita se tarvitsee, ja jotta se voisi suojella omia sisämarkkinoitaan ja tukea kuluttajiaan. Tämä oikeus elintarvikeomavaraisuuteen pitäisi tehdä mahdolliseksi myös niille maille ja maaryhmille, jotka sitä toivovat kaikkialla maailmassa. Bove? Nicholson. Kiitokset herra Bove. Seuraavaksi herra Nicholson, yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you very much. ma. Kiitoksia puhemies. Päätöslauselma tästä aiheesta puuttuu useisiin haasteisiin, jotka liittyvät nälän torjumiseen, joka koskee hyvin useaa ihmistä tällä maapallolla. Joudumme kohtaamaan tilanteen, jossa toisaalta maailman väestö kasvaa, kun taas elintarviketuotanto on aina vain haastavampi tehtävä, kun edessämme on ilmastonmuutoksen asettamat uhat ja elintarviketuotannon kustannukset. Elintarviketurvallisuusongelma Elintarviketurvallisuus on yksi ongelma, ongelman ratkaisu, mutta meidän täytyy myös pitää huoli siitä, että kehitysmaissa valitsee hyvä hallinto. Jos me haluamme puuttua maailman nälkään, otetaanpa esimerkiksi se, mihin Desi viittasi. Zimbabwe aikanaan oli koko Afrikan leipäkori, mutta nyt Mugame ja hänen apurinsa ovat tuhonneet tämän maan, joten meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta voimme varmistaa sen, että tällainen kurjuus ei jatku. Kiitokset. Ja nyt puheenvuoron saa herra Le Vierac, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, ja komission jäsen jos Euroopan unioni haluaisi toimia myönteisesti maailmassa, jos se haluaisi tuoda uutta humanismia kentälle, sen olisi todella kuultava, korvia huumaava nälän huuto planeetalla. Täällä puhutaan kauniita sanoja, mutta suoraan sanottuna voi, onko meidän oma tuntomme täällä rauhassa, kun joka viides sekunti lapsi kuolee nälkään. Jos tilanne on tällainen, se ei johdu mistään teknisistä ongelmista, vaan tämä on tulosta ultraliberalismin aallosta, joka on pyyhkäissyt maailman yli. Tänä päivänä kapitalismi järjestelmä on johtunut siihen, että, että maaperästä ja Työstä on tullut maailmanlaajuisen spekulaation kauppatavaraa. Siksi meidän on muutettava politiikkaa, meidän on tuettava FAOta ja sen toimintaa. Kuten komission jäsen sanoi, tarvitaan toimintaa, mutta jotta toimintaa voisi olla, Euroopan unioni voisi toimia niin, että kansojen elintarvikeomavaraisuutta kunnioitettaisiin ja että kuhunkin maahan ja osassa sovellettaisiin taattuja hintoja ja kunnioitettaisiin etelämaiden valtiotukia ja kumottaisiin köyhien maiden velat ja muutettaisiin monikansallisten yhteistyön yritysten toimintaa ja ja VTOn toimintaa. Meidän on kuultava tämä nälän hädän huuto ja toimittava sen mukaan. Se nostaisi Euroopan unionin profiilia. Tämä on kiireellistä. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Belder, kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puhemies. Sen kymmenen vuoden ajan, jotka minä olen ollut tämän parlamentin jäsen, olen kuullut täällä monia suuria sanoja – ja komission puheenjohtaja Barrosokin päästeli suustaan suuria sanoja Rooman nälkähuippukokouksen alla. Äh, hän totesi, että kyseessä on skandaali, että maailman nälkä on skandaalia ja meidän on tehtävä jotain. No hän on aivan oikeassa, mutta kyllä tämä tulos on aika suuri pettymys. Miljardi nälkää näkevää ihmistä eivät suinkaan olleet äh, keskustelun keskiössä Roomassa. Ei, vaan teollisuusmaiden etu. Biopolttoaineiden valmistaminen tuo paremman voiton, joten nyt vilja pinta-alaa meneekin tähän. Ja Afrikan mantereella ei myöskään pystytä huolehtimaan Äh, ruoantuotannon omavaraisuudesta. On aivan väärin, että miljoonat ihmiset samanaikaisesti ovat riippuvaisia YK ruoka-avusta, kun heidän oma kotimaansa vie ruokaa maasta muualle. Tämä on hyvin ristiriitaista ja näin ei todellakaan pitäisi olla. Kyllä kehitysmailla itselläkin on vastuunsa ja äh, Kaiken kaikkiaan on todettava, että tämä on koko maailman yhteisellä vastuulla. On aika yllättävää, miten paljon puhutaan rahasta samanaikaisesti, kun kyseessä on todella merkittävä kysymys tämä ihmisten todellinen nälkä. Ja ruoka elintarviketurvallisuudessa tulisi ottaa huomioon ihmiset. Itse olen kristitty ja minun mielestäni nälkäiselle on annettava ruokaa ja minä katson, että tämä on meidän kaikkien yhteinen vastuu. Kiitoksia. Ja seuraavaksi herra Stojanov äh, sitoutumattomista yksi minuutti joka. Niin, kiitoksia. Niin, mitä tulee FAOn huippukokoukseen, opin ihan ensikäden tietoa paikan päällä siitä, mistä on kyse, ja meidän on tie- ymmärrettävä, että tällaisen konferenssin järjestämiskustannukset, konferenssin, joka vain lupaa ja lupaa, mm, ovat huimat. voidaan vain laskea, kuinka moni lapsi ei olisi kuollut, jos tätä rahaa ei olisi käytetty pelkkään puhumiseen. Komissio viittasi siihen, että elintarviketuotannon kapasiteetissa on ongelmia. Ennen kuin me ryhdymme näkemään roskia toisten silmissä, meidän täytyy katsoa, onko omassa silmässämme kenties malka. Meidän täytyy muistaa täällä Euroopan unionissa, että Bulgarian maanviljelijät saattoivat ottomaani imperiumin aikana viljellä hyvinkin paljon, mutta sen jälkeen kaikki on mennyt alaspäin. Sen jälkeen kun Bulgaria, Bulgaria liittyi Euroopan unioniin, niin komission Bulgarialle sälyttämät kiintiöt ovat johtaneet siihen, että maa jää viljelemättä, mättä menee hukkaan. Aiemmin ja kun ajatellaan, että edes kiintiötä ei voida välttämättä täyttää, niin tämä on järkyttävää. Meidän tulisi voida käyttää kapasiteettiamme hyväksemme. Kuitenkin on niin, että virkamiehet vain tuijottavat papereitaan eivätkä toimi. Kiitos. Kiitokset. Ja nyt kuulemme muita puhujia. Kasmarek, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Nälästä ja köyhyydestä kasvevien henkilöiden määrä on, on radikaalisti noussut. Vuosi vuodesta se ei joudu kapitalismista, no, huomaan huonosta politiikasta. Euroopassa kymmenen vuotta sitten maa, joka oli hyvässä maatalouskunnossa, koki nälkää. Kyseessä on Ukraina Meidän on tarkkaan mietittävä, mistä oikein puhumme. Vuonna 2199 YK jäsentä ryhtyy konkreettisiin toimiin. Komission jäsen puhui vuosituhat tavoitteista. Nyt meidän on pohdittava, ovatko tavoitteet realistisia. Eurooppalaiset pohtivat sitä, ovatko meidän harjoittamaan politiikat oikeita. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunta, onko se tärkeämpää kuin nälän torjunta? Tätä ovat kysyneet valitsijanikin. He ovat kysyneet, eikö EUlla ole väärät tavoitteet? Sen sijaan, että pyritään torjumaan ilmastonmuutosta, ehkä olisi pitänyt äh, tehdä toisin, mutta, mutta eihän nälän ja ilmastonmuutoksen torjunnat ovat mitenkään ristiriidassa. Voimme Voisimme olla tehokkaita nälän torjunnassa ja tehdä nälästä lopun. Ei meidän pidä asettaa näitä kahta vastakkain, kuten täällä sanottiin. Tulevina vuosina maatalous tulee olemaan tärkeässä asemassa. Meidän on vakuutettava kehitysmaita investoimaan maatalouteen ja autettava niitä. 10 prosenttia prosenttia vuosibudjetista on kohdistettava maatalouteen. Näin on, ei ole vain sanottava, vaan on myös tehtävä. Näin voimme parantaa köyhien maiden maataloutta ja torjua nälkää tehokkaammin. Kiitoksia. Ja seuraavaksi herra Arif ei vaikuta olevan paikalla täällä salissa, joten puheenvuoron saa Louis Michel kolme minuuttia. Olkaa hyvä puhemies, hyvät, edustajat. Berlusconin maassa äh, yksikään G8 jäsenistä ei ollut paikalla Faunin huippukokouksessa. Tämä oli merkittävä poliittisesti, rahoituksellisesti ja muuten, mutta loppujen lopuksi se ei ollut muu kuin banaalitekninen kokous. Dufin mukaan tarkoituksena oli kehittää välineitä niin, että voidaan kestävällä tasalla, tavalla varmistaa elintarviketurvaa kehitysmaissa. Tiedämme, että kriisi on vain vaikeuttanut nälään hätää maailmassa. Se on erittäin ajankohtainen aihe, koska nyt ensimmäistä kertaa historiassa se koskee yli miljardia henkeä. Se on kuudesosa väestöstä, se on 20 prosenttia enemmän kuin vuonna 2005, se on 105 miljoonaa enemmän kuin viime vuonna. Kuten Bove sanoi, tämä saattaa aiheuttaa uusia selkkauksia, hyvin vakavia selkkauksia. Maatalousinvestointien puute on johtanut epävarmuuteen elintarvikehankinnassa 70 prosenttia köyhistä saa turvansa siitä. 44 miljardia vuodessa tarvittaisiin investointeihin pienten, pientuotteiden hyväksi. Tämä taitaa jäädä vain kuolleeksi kirjaimeksi, koska ei ole mitään aikataulua, ei strategiaa, ei rikkaiden maiden tahtoa. Kun ajatellaan G8 sitoumuksia viime heinäkuulta, tilanne on aika hankala. Tiedän kyllä, kuinka vaikea on lahjoittajamaiden tilanne. Muistan hyvän tämän vaikean taistelun, mitä Barroso johti, jotta päästiin tähän onnettomaan miljardiin euroon sitä nyt kaksi vuotta. Kyseessä oli tämä elintarvikeväline. Kuitenkin meidän kohtalomme on sidottu kohtalo on Hyvä komission ja se minä en usko sosialistikollegan reseptiin, joka näkee ultrakapitalismissa tai liberalismissa syntipukkiin. Tämä on vähän outo käsite sinänsäkin. En, en näe tässä mm, perustaa tällaiselle ideologiselle herjaamiselle. Joidenkin maiden alikehittyneisyys ja marksistinen obskurantismi ovat paljon suurempia syntipukkeja tässä kuin liberalismi. Tässä se, mitä halusin sanoa, koska en halua, että tässä salissa saataan, saadaan sanoa mitä tahansa mm, perusteettomia ideologisia heittoja. Hyvä. Kiitokset teille, herra Michel. Seuraavaksi Sargentini, rouva Sargentini, yksi minuutti. But it will do. Uh, my colleagues, uh, my... Niin, Sargentini on nimeni. Belder ja uh, Bove kyllä hyvin maalailivat poliittista realiteettia, mutta nyt maanviljelyksessä on uusi trendi. Uh, rikkaat maat uh, pitävät huolen omasta, omasta mm, elintarviketuotannostaan nappaamalla muiden maiden maita. Muun muassa Madagaskarilla on näin. Euroopan johtajilla on moraalinen velvollisuus vastustaa tätä uudenlaista kolonialismia. FAOn huippukokouksen julkilausumassa ei puhuttu tästä maan nappaamisesta. Ja tässä kyllä menetettiin mahdollisuus käsitellä maailman nälkää. Miksi ette näin tehneet? Sitten YMP. Euroopan unionissa me tuotamme paljon ruokaa. Eurooppalaisilla on ruokaa, mitä syödä, mutta YMP mm, raunioittaa sekä pienviljelijöiden että teollisten viljelijöiden mahdollisuudet kehitysmaissa eivät saa E, eivät saa mahdollisuutta ansaita elantoaan. Tämä johtaa siihen, että tarvitaan elintarvikkeiden tuontia, koska voimme nähdä vapaan ja reilun ympin. Kiitokset, rouva Sargentini. Pyydän anteeksi, jos äänsin nimenne väärin. Nyt rouva, rouva herra Ashford, olkaa hyvä. United Nations and the Euro- Puhemies, sekä EU että YN ovat yhtä mieltä siitä, että kasvava väestö tulee edellyttämään suurempaa maataloustuottavuutta, jopa 50-100 prosentin lisäyksen. Me kyllä hyväksymme tämän näkökulman. Emmekä ainoastaan sen vuoksi, että me nyt vain hyväksymme sen, vaan se on tavoite, jota meillä ei ole varaa missata. Mutta totta. Maanviljelijöiden pyydetään viljelevän enemmän vähemmällä maalla, vähemmällä vedellä, energialla ja kasvihuonekaasulla. Joten meidän täytyy ymmärtää kolme seikkaa. Ensinnäkin se, että hallitukset ja erityisesti EU, niiden täytyy investoida enemmän kehityksen ja tutkimukseen. Meillä ei ole riittävästi tietoa tulevaisuudesta huolehtiaksemme. Ja jotta voimme tukea kehittyviä maita, me tarvitsemme ympiin turvaverkon. Ja kolmanneksi, elintarviketurva ja kaikki se, mitä se tarkoittaa, tahtoo sanoa, että tulee kustannuksia. Me emme voi siirtää näitä kustannuksia kuluttajille ja sen vuoksi toistan. Me tarvitsemme vahvan ympin ja meidän täytyy myös budjettikeskusteluissa ja saada sanamme kuuluvin. Kiitos. Kiitoksia teille, parhain kollega. Ja seuraavaksi Freira puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Kiitoksia puhemies. Viimeisimmässä FA on huippukokouksessa oli mukana yli sata maata ja loppujen lopuksi kuulimme vain tyhjiä sanoja, mutta nyt tarvitaan todella kunnollisia tekoja, jotta nämä miljardi ihmistä vapautettaisiin nälän ikeestä. Lukuiset, lukuisat lapset kuolevat jatkuvasti nälkään ja tämä osoittaa epäoikeudenmukaisuuden ja se osoittaa riiston. Poliittiset järjestelmät ovat epäonnistuneet. Parahin Louis Michel liberaali järjestelmä on johtanut siihen, että tilanne on nyt se, mikä se on. Ja suuret elintarvikekonsernit ja maatalousteollisuus ovat vastuussa. Vuosikymmenten ajan on jätetty investoimatta maatalouteen. Pienet ja keskisuuret yritykset tuhottiin ja 70 prosenttia maailman väestöstä joutuu nyt kärsimään. Yksityistäminen, vapauttaminen, vapaa kauppa ovat johtaneet siihen, että maaseudulta paetaan ja kaikki keskittyy harvoihin käsiin. 44 miljoonaa dollaria, tar- miljardia dollaria tarvittaisiin näiden nälän panttivankien vapauttamiseksi. Meidän on todella päätettävä tämä kapitalismin voittokulku. Kiitokset teille, parhain kollega. Ja nyt Rova Dots, minuutti, olkaa hyvä. Olkaa hyvä vaan. Adam President. Kiitoksia puhemies. Niin, mm, Faon huippukokouksen aikana banki moon sanoi, että tämänhetkinen elintarvikekriisi on varsinainen herätyskello huomista silmällä pitäen jopa 9,5 henkilö yli kaksi miljoonaa ihmistä enemmän kuin tänä päivänä saattaa tulevaisuudessa olemaan ruokaa. Se tarkoittaa sitä, että maanviljelijöiden täytyy kasvattaa 75 prosenttia enemmän ruokaa. Pohjois-Irlannin maanviljelijät ovat halunneet täyttää tämän tarpeen, mutta suurin osa heistä on sitä mieltä, että Eurooppa estää heidän kykyään ö, tuottaa enemmän ruokaa, koska ö, asettavat kaikenlaisia fosfaatti- ja nitraattiasetuksia, ö, pistävät kapula rattaaseen elintarvike- tutkimukseen ja antavat ymmärtää, että tämä ei ole mikään varsinainen ongelma. Tämä tulee vaikuttamaan elintarvikkeiden hintoihin. Jos Euroopan unioni ei suorin tuin tue maanviljelijöitä, heidän täytyy itse kaivaa kuvettaan tuotantokustannusten maksamiseksi. Kun ajatellaan elintarvikkeiden tuotantoa Pohjois-Irlannissa ja elintarviketurvaa Euroopan unionissa, niin nämä saadaan aikaan ainoastaan, jos annetaan maanviljelijöiden viljellä. Ympillä on erittäin tärkeä rooli ja myös meidän täytyy keskittyä erityisesti elintarviketurvaan, jos ympi halutaan uudistaa. Kiitos. Oli. McGuinness. Kiitoksia teille ja nyt rouva McGuinness. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. President, as one of the... Kiitoksia puhemies yhtenä tämän lausunnon laatiosta haluan kiittää poliittisia ryhmiä siitä, että ovat tehneet yhteistyötä ja olemme saaneet aikaan tekstiin, jossa, johon ei ole esitetty tarkistuksia. Tähän on syytä olla tyytyväinen. Meillä on useista asioista erilaisia näkemyksiä, mutta jokainen haluaa tehdä oikeita asioita, jotta voidaan auttaa maailman nälkäisten ruokkimiseksi, ja tämä teksti on askel oikeaan suuntaan. Olin myös laatimassa raporttia aiemmassa parlamentissa ympistä ja olen tehnyt kovasti työtä näiden asioiden parissa ja haluan sanoa yhden asian. Monet ovat unohtaneet tämän. Nimenomaan maanviljelijät ruokkivat ihmisiä, jos heille annetaan oikea ilmasto ja tarkoitan tätä laajassa merkityksessä tehdä oma työnsä hyvin. Muut vain puhumme asiasta. Meidän vastuunamme on kehittää sellaisia politiikkoja, jotka mahdollistavat sen, että maanviljelijämme voivat tuottaa ruokaa he voivat tehdä sen, jos heillä on ensinnäkin säälliset hinnat ja toiseksi vakaat tulot. Viimeaikainen volatiliteetti on vienyt molemmat nämä pois. Ja ennen kuin pelkään, että tässä nyt aika loppuu, mutta älkää demonisoiko ymppiä. Jotkut täällä esitetyt argumentit ovat historiallisia ammuvainan aikaisia. Meidän täytyy kehittää ymppiä Muussa tapauksessa me luomme jopa elintarviketurvaongelmaa Euroopan unionissa. Meidän täytyy ottaa ympistä kaikki parhaat palat ja viedä eteenpäin yhteistä maatalouspolitiikkaa. Meidän täytyy olla tiukkoina. Älkää anta, älkää päästäkö kehitysmaiden hallituksia koukusta. Niidenkin vastuuna on pitää huoli siitä, että meidän antamamme raha käytetään nimenomaan Ähm, maatalouteen. Meidän täytyy lakata olemasta hölläkätisiä, liian lempeitä. Meidän täytyy tehdä tehtävämme. Kiitos. O kirjus Guerrero, salom ja Kiitoksia. Seuraavaksi Guerrero Salon puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Maailmalla on merkittäviä haasteita, pitkäaikaisia haasteita, ilmastonmuutoksen torjuminen ja köyhyyden ja nälän torjuminen maailmasta. Komission jäsen tässä luetteli meille näitä lukuja, samoin jotkut jäsenistäkin, ja FAUN huippukokouksen loppupäätelmissä todetaan, että yli miljardi ihmistä maailmassa kärsii nälästä ja 40 miljoonaa vuodessa kuolee köyhyyteen. Elintarvikekriisi ensinnäkin ja rahoituskriisi tämän lisäksi ovat nyt estäneet meitä vuosituhat tavoitteiden toteuttamisessa. Me emme etene, vaan me perutamme, mutta kun nämä haasteet vaativat vastauksia nyt välittömästi. Viime viikkoina olemme saaneet erittäin huolestuttavia uutisia merkittävien ilmasto, kasvihuonekaasu, päästöjä aiheuttavien äh, tahojen äh, vetäytyminen on äärimmäisen huolestuttavaa ja nämä ongelmat ovat huolestuttavia, mutta kyllä meillä on kykyä toimia. Me olemme edistyneet, koska me olemme tunnistaneet nämä haasteet ja me olemme antaneet vastauksia, me olemme toimineet. Ja nyt me tiedämme, mitä meillä edessämme on mutta meidän on tällä hetkellä hyvin vaikea toimia. Siksi minä tuen tätä Euroopan parlamentin päätöslausumaesitystä, jossa vaaditaan toimia välittömästi. Kiitoksia teille. Ja seuraavaksi rouva Keller, yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you. Article... Kiitoksia. 208 artikla Lissabonin sopimussa toteaa, että Euroopan unionin kehityspolitiikan kaikkein tärkein tavoite on köyhyyden vähentäminen ja juuriltaan kitkeminen. Köyhyys on nälän tärkein syy. Artiklassa 208 sanotaan myös, että Euroopan unionin täytyy ottaa huomioon nämä tavoitteet kaikissa muissa politiikoissaan, jotka saattavat vaikuttaa kehitysmaihin. Kuitenkin, kun meillä on vientitukia. Niillä Euroopan unioni vain tuhoaa kehitysmaiden markkinoita, aiheuttaa köyhyyttä ja nälkää. Jos me haluamme kehitysapumme olevan tehokasta, meidän täytyy varmistaa se, että muut politiikat eivät sitä estä. Muussa tapauksessa emme onnistu saavuttamaan vuosituhannen kehitystavoitteita, ja tämä pitää pitää mielessä, kun muutamme sellaisia politiikkoja, kuten yhteistä maatalouspolitiikkaa tai kalastuspolitiikkaa. Kiitos. Kiitoksia. Rouva Mäkkines heiluttaa siellä sinistä korttia, joten voitte esittää kysymyksen. Olkaa hyvä. Niin, sininen korttihan tämä on. Mistä äh, vientipalkkiosta tässä nyt oikein puhuttiin? Minä kyllä aiemmin sanoin, että äh, hallaahan ne tekivät, mutta me olemme uudistaneet äh, ympiä Ähm, me otimme mm, tietyille tuotteille äh, näitä tukia, mutta kukaan ei valittanut paitsi Uusi-Seelanti. Voitteko selittää, mitä äsken tarkoititte? Kirja eh, Keller, Kiitoksia. Eh, rouva, eh, Rouva Keller, haluatteko te vastata? Teillä on tähän tilaisuus, olkaa hyvä. The frozen chicken example. No, tämä pakastekana esimerkki, joka tunnetaan, on jo vanhentunut mutta edelleenkin esimerkiksi tomaatteja tuetaan Euroopan unionissa ja ne, niitä viedään Afrikkaan, ne ovat siellä halvempia kuin paikalliset tuotteet ja ne vääristävät kauppaa, lisäävät köyhyyttä. Tähän täytyy puuttua. Kiitokset tästä. Nyt jatkamme keskustelua. Ja puheenvuoron saa kollega Gladfelder, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Yhä useammat tiedemiehet ovat todenneet, että vuonna 2030 meillä tulee olemaan vesikriisi, öljykriisi sekä elintarvikekriisi yhtä aikaa. Mutta nyt tämä elintarvikekriisi on jo edessämme. Miljardi ihmistä kärsii nälästä ja nälkään näkevien määrä kasvaa nopeammin kuin ihmisten määrä maailmassa. Nyt joka kuudes maailman kansalaisista kärsii nälästä pian, kuitenkin ne joka viides, joka neljäs. Joka minuutti nälkään kuolee kaksi lasta. Euroopan unionin yhteinen, yhteisen maatalouspolitiikan poistaminen ei ole vastaus tähän kriisiin. Euroopan unioni voi olla voimakas maailmanlaajuinen toimija vain siinä tapauksessa, että sillä on oma maatalouspolitiikka, omaa maataloustuotantoa. Nälkää on muuallakin kuin Afrikassa. Myös Euroopan unionissa kärsitään nälkää Ähm, on alueita, joissa ihmiset voivat käyttää alle 10 prosenttia tuloistaan ruokaan. Euroopan unionissa on esimerkiksi Bulgariassa, Romanian eteläosissa alueita, joissa ihmiset käyttävät yli puolet tuloistaan ruokaan, ja tämä on siis keskiarvo. On myös ihmisiä, jotka joutuvat käyttämään yli 50 prosenttia käytettävissä olevista varoista ruokaan, ja tämä on erittäin suuri ongelma. Tämä meidän täytyy muistaa aina silloin, kun luomme uusia sääntöjä, jotka johtavat maataloustuotteiden hintojen nousuun ja tehokkuuden vähentämiseen. Ajatellaan vaikka nautakaaria, jonka suhteen kilon, lihakilon tuottamiseen käytetään hyvin paljon viljaa ja näin lisäämme rehun tuotannon kautta ihmisten nälkää ja kun tuotamme siipikarjaa, niin lapset kärsivät nälkää. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoro seuraavalle, olkaa hyvä. Tilanne on dramaattinen. Täällä on kuultu, että monet teollisuusmaat ovat hyvin kyynisesti suhtautuneet tarpeeseen toimia. FAON huippukokousta osoitti tämän. Monet valtioiden ja hallitusten päämiehet jättivät huippukokouksen väliin peruskoneen lukuun ottamatta. Kyseessä ovat maat, jotka yhdessä tuottavat 60 prosenttia maailman BKTstä ja edust että on kansainvälistä pankkijärjestelmää, joka käsittelee hyvin kyynisesti köyhiä maita, jotka eivät mitenkään ole vastuussa nykytilanteesta. Maailmassa on paljon nälkää 70-luvun jälkeen edelleen nälkään kuollaan paljon. Tämä on tragedia, joka tulee vaikuttamaan meihinkin seurauksiensa hirvittävien seurauksiensa takia. 20 vuoden ajan elintarvikekriisi on hiipinyt maailmaan johtuen elintarvikepolitiikastamme. Vuonna 2006 tilanne paheni FAUN huippukokouksen aikana. Nyt olisi havattava markkinoita, autettava tuottajanaisia köyhissä maissa, jotta nälästä päästään. Kiitoksia. Rouva Kretu kollega Stojan haluaa esittää teille kysymyksen. Oletteko valmis vastaamaan siihen? Juu, niin tällainen kysymys kai voidaan esittää. Herra Stojanoville on teille kysymys. Oletteko valmis vastaamaan tähän? Hän tulee esittämään teille kohta kysymyksen. Ai ei, ei käy. No ei sitten. Eli, eli herra Stojanov, te ette voi nyt käyttää tätä sinistä korttianne, koska ää, rouva Kretu ei halua vastata tähän Seuraavaksi puheenvuoro saa rouva Erans Karsia, olkaa hyvä. My speaking time, please. Kiitoksia puhemies. Thank you very much, Mr. Thank you very much, President. Haluaisin onnitella Rova McKinneysiä tästä aloitteesta, jossa tuodaan esille se tärkeä rooli, joka YMPllä on, kun ajatellaan elintarvikkeen toimituksia maailmassa. Näyttää siltä, että komissio haluaa vähentää YMPn roolia EU-budjetista. On todettava selvästi, että YMP ei enää ole prioriteetti, mutta elintarviketurvan pitäisi olla edelleen. Kymmen, viime vuosikymmenillä on nähty, että il, ilman YMPtä on, on erittäin vaikea päästä tavoitteisiin. Ei maataloutta voida verrata muihin talouden sektoreihin, jotka voivat pärjätä avoimilla markkinoilla. Maan talous tarvitsee EUn tukea selviytyäkseen ja EU tarvitsee maanviljelijöitä säilyttääkseen sellaisen maatalousmallin, joka tuottaa riittävästi ja laadukkaita tuotteita kansalaisille, jotka ovat yhä vaativimpia. Uskon, että nyt olisi muutettava YMPn suuntaan, mutta sitä ei ole hävitettävä. On tärkeää taata suorat tuet maanviljelijöille ja palautettava maatalousmarkkinoiden hallinnointijärjestelmä, joka toisi lisää hintavakautta. Tämä vaikuttaisi myönteisesti paitsi viljelijöihin, myös kuluttajiin ja kolmansiin maihin. Tarvitaan kehykset hyville käytännöille jotta voidaan saada tasapainoiset suhteet eri elintarvikeketjun toimijoiden välillä ja voidaan välttää väärinkäytöksiä ja jakaa oikeudenmukaisemmin voittomarginaalit Tarvitaan äh, myös äh, tiedotusta kuluttajille ja äh, autettava viljelijöitä noudattamaan ympäristö, elintarviketurvallisuus ja eläinten hyvinvointin sääntöjä, koska Täällä on kilpailtava kolmansien maiden kanssa, joissa sovelletaan paljon heikompia sääntöjä. Kolmansien maiden tuottajat haluavat tuoda mieluummin tavaransa Euroopan unioniin kuin äh, jättää niitä kotimarkkinoille tuottavuussyistä VTOn äh, sääntöjen takia. Teillä εδώ οι παρεμβάσεις Kiitokset teille. Nyt olemme kuulleet kaikki puheenvuorot puhujalistalta ja nyt puheenvuoropyyntöjä puhujalistan ulkopuolelta. Kello on paljon, joten te voitte puhua vain minuutin kukin. Rauhastelun, olkaa hyvä. Oui, madame la présidente, merci, monsieur le commissaire, chers collègues. On a dit... Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Sanottiin juuri, että joka viides sekunti maailmassa kuolee lapsi nälkään ja köyhyyteen ja yli miljardi kärsii aliravitsemuksesta elintarviketurva maailmanlaajuisesti on siis äärimmäisen kiireellinen asia ja sen pitäisi olla Euroopan ja kansainvälisen agendan kärjessä. On varmistettava se, että vuosi, vuosituhat tavoitteiden tavoite yksi toteutetaan. Miljardin euron väline on ensimmäinen askel on välttämätöntä keskittyä pieniin ja keskikokoisiin viljelyksiin, perheviljelyksiin, joita erityisesti naisten johtamiin viljelyksiin ja köyhään väestöön, siis kohderyhmiä, jotka kärsivät eniten kriisistä. Kestävän maatalouden on oltava tärkeä tavoite. On pohdittava malleja, joilla voidaan sopeutua ilmastonmuutokseen ja annettava tukea kaiken haavoittuvimpien maiden pienille viljelijöille. Lastra ja enää Kiitoksia seuraavaksi herra Cortes Lastra, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Äh, haluaisin aivan aluksi todeta, että olen todella järkyttynyt siitä, äh, miten äh, ei kyetty saada aikaan sopimusta tästä 44 miljoonasta dollarista kaikkein köyhimmille. Olen myös järkyttynyt siitä, että olemme niin epätasa-arvoisia, kun puhumme elintarviketilanteesta. Eh, Usein unohdamme veden ja veden puutteen, joka sekin on hyvin merkittävä kysymys. Ja meidän on todella nyt eh, kehittyvissä maissa sitouduttava siihen, että mahdollisimman korkealla tasolla sitoutuisimme tutkimaan vedenpuuteasiaa niin, että taloudellisesti ja muutenkin kestävällä tavalla voisimme antaa vastauksen tätä kautta myös nälkäkriisiin. Kiitoksia ja sitten Davis minuutti. 1700-luvulla englanniksi Thomas Mouth ennusti, että väestön lisäys ylittää elintarvikkeiden määrän hänen ajatuksensa ovat kyllä päteviä, koska meillä on ollut tässä sarja maatalouden vallankumouksia, jotka ovat muuttaneet ähm, yhteiskuntaamme. Ja hänen sanansa ovat todellakin äh, toteutuneet, koska maailman väestö on kolminkertaistunut ja aivan liian monissa maailman äh, kolkissa se väestömäärä on ylittänyt ruoan määrän. Ja meidän täytyy pyrkiä kontrolloimaan väestön lisästi ja meidän täytyy pitää huoli siitä, että kaikilla naisilla on va- valtamäärää omasta lisääntymisestään. Tällä tavalla me voimme pelastaa nuorten henget. Me emme tarvitse isoja perheitä. Täällä lännessä me olemme riippuvaisia lihansyönnistä No nyt huomaan, että aika jo loppu. Mutta minä lakkasin syömästä lihaa 20 vuotta sitten. Jos me haluamme pelastaa maailmaa, maailman meidän täytyy lisä, syödä vihreää, ei punaista. Kiitoksia. Ja seuraavaksi herra Jalvi. Mr. Jakob, please. Olen pahoillani, rouva puhemies. En ymmärtänyt, että kutsuitte minua Ruoka on ihmisoikeus ja nälkä on ihmisoikeus rikos. Ja kyllä ihmisillä on riittävät tekniset ja luonnontieteelliset tiedot, jotta kenenkään maailmassa ei tarvitsisi kärsiä nälkää. Mutta tietenkin nälän torjumiseen tarvitaan rahaa. Kuitenkin kyseessä on muunkin kuin rahan tarve. Ensin täytyy täyttää seuraavat vaatimukset. Ensinnäkin on kehitysmaihin saatava vakaa demokraattinen rakenne, toiseksi torjuttava korruptiota, kolmanneksi saatava aikaan sopiva maataloustuotanto ja vasta tämän jälkeen vuorossa ovat investoinnit maataloustuotantoon. Näistä kolmesta ensimmäisestä kohdasta mielestäni keskustellaan liian vähän ja rahaa pumpataan maihin ja ne joutuvat vain, nämä rahat joutuvat vain väärin käsiin ja korruptoituneiden taskuihin. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Tarabella yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin vielä jatkaa keskustelua toisessa päivältä koskien dramaattista elintarvikekriisiä, josta kärsii erityisesti Afrikkaan. Kyseessä on maailmanlaajuinen elintarviketurva. EFA on huippukokouksessa semmoinen, monet syyttivät monikansallisia yrityksiä, jotka Indonesiasta Etiopiaan ottivat käyttöönsä hedelmällisiä maaperiä. Olisi rohkaistava kestävää maan, Maa, Maa, haluaisin pyytää Euroopan unionia investoimaan maailmanlaajuiseen kumppanuuteen, jonka kautta voidaan paremmin koordinoida nälän torjumista ja varmistaa oma varaisuus viljelijä. Tämä, tuntuu kaikkein tärkeimmältä. Kiitoksia ja seuraavaksi Eera Kostinger. Yksi minuutti. Ei vaan rouva, olkaa hyvä. Kiitos puhemies pitkään aikavälin elintarviketuotanto on äärimmäisen tärkeää ja juuri elintarvikkeiden vähyyden vuoksi on korostettava yhteisen maatalouspolitiikan merkitystä. Ja tätä kautta tarvitaan myös yhteisen maatalouspolitiikan tarpeellisella tasolla olevaa rahoitusta. Elintarviketurvapolitiikalla on merkittävä rooli vuoden 2013 jälkeen ja samoin tällä on merkittävä rooli niin sisäisen kuin ulkoisenkin elintarviketurvallisuuden suhteen ja myös tämä liittyy kehitysapuun. Maaseudun taloutta on eriytettävä entisestään ja solidaarisuus ja tasa tasapainoiset kauppasopimukset ovat myös tässä avainkysymyksiä. Ne ovat erittäin tärkeitä globaalin elintarviketurvallisuuden suhteen ja tähän liittyy luonnollisesti tehokas maatalouspolitiikka. Kiitoksia. Ja seuraavaksi herra Nikolosku, yksi minuutti, joka hyvä. Uh, niin. niin, tulen tässä toistamaan ajatuksen, jonka uh, Stoja jo täällä ilmaisi. Meillä on edelleenkin maata, jota ei ole viljelty täällä Euroopassa, mutta silti me surkuttelemme täällä nälänhätää maailmassa. Meidän täytyy myös pohtia sitä ähm, vaaraa, mikä johtuu siitä, että me haluamme olla omavaraisia. Omavaraisuus ei tarkoita samaa kuin elintarviketurva ilmastonmuutoksella on erilainen vaikutus eri alueilla, mikä saattaa johtaa siihen, että tietyillä alueilla ei voida tuottaa. Kiitoksia. Kollega Harkin. Niin pari kommenttia. Ensinnäkin ilmastonmuutoksen ja nälän välinen <clears throat> suhde silloin kun, tällaisena aikana, kun väestö kasvaa ja ilmasto muuttuu, niin vuoteen 2050 mennessä meidän täytyy tuottaa 75 prosenttia enemmän ähm, ruokaa. Ilmasto on kuitenkin, ja sää on äh, yhä hankalammin ennakoitavaa. Äh, ilmastolla tulee olemaan vaikutus elintarvikkeiden tuotantoon. Ja sitten ähm, ymp, Ympiä mm, syytetään kaikessa. Se on helppo keino. Ikään kuin ympi olisi kaiken pahan alku ja juuri. Ei se ole täydellinen, mutta se on kyllä auttanut. Ja jos me haluamme, että maanviljelijät voivat mm, tuottaa ruokaa, niin emme voi säännöin pakottaa heitä pois mm, koko tästä bisneksestä. Oletteko te lukeneet sokeriteollisuudesta Euroopan unionissa? Se on hyödyttänyt kolman, onko se hyödyttänyt kolmansia maita vai ainoastaan näitä sokeriparoneita, kun pienet sokerin tuottajat ovat jääneet nälkää näkemään. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että kun me keksimme ratkaisuja ongelmiin, niiden täytyy todellakin ratkaista ongelmat. Kirja Saija,

Kiitoksia ja sitten viimeinen puheenvuoro. Ostatnim szczycie FAO państwa nie zdołały wypracować konstruktywnych propozycji. Brak wspólnej strategii na poziomie międzynarodowym niepokoi szczególnie... Tarvitaan kansainvälistä strate- strategiaa. Tilanne on huolestuttava. On yhä enemmän ihmisiä maailmassa. Vuonna 2050 meitä on yli 5, 9 miljardia. Vuonna 2007 öö, elintarvikekriisin aikana perustarvikkeiden hinnat nousivat ja ruokaa jäi puuttumaan. Tämän kriisin pitäisi olla meidän opetus. Meidän olisi edistettävä maataloustuotannon lisäämistä. Mark- maailmanmarkkinoiden trendit kertovat, että YMP tarpeen rajoittaminen ei ole järkevää, koska se merkitsee uhkaa maan osallemme. Kehitysmaiden on luettava maatalouspolitiikkaa taatakseen tuotantoa omille kansalaisille. Kiitoksia teille. Ja komission jäsen saa viimeisen puheenvuoron. Honorable members of parliament. Kiitoksia, rouva puhemies hyvät parlamentin jäsenet. Minäkin valittelen sitä, että yksikään G8-johtajista ei ollut Roomassa paikalla komission puheenjohtaja Barroson lisäksi. Ja tämä luonnollisesti luo kuvaa siitä, että tämä oli huippukokous, joka ei tuonut mukanaan kovin paljon uutta. Ja tämä on hyvin ilmeistä. Toisaalta toteaisin, että on hyvin tärkeää todeta, että elintarviketurva kuitenkin pysyy poliittisella agendalla. Meillä on ollut lukuisia asiaa käsitteleviä huippukouksia vuonna 2009 ja tämä osoittaa, että asia on korkealla siellä kansainvälisellä agendalla ja kun maailman johtavat, johtajat tapaavat toisiaan viimeksi G20 puitteissa Pittsburghissa, he keskustelevat kehitysyhteistyöstä ja politiikasta, ja tämä itsessään mielestäni on erittäin myönteistä. Minä olin Roomassa ja loppujulistuksen äh, lisäksi, joka ehkä nyt oli pettymys, voidaan todeta, että muuten keskustelut olivat erittäin hyviä. Ja kyllä tästä jotain voidaan saada irti. Ajatellaan nyt vaikkapa keskustelua maan myynnistä kehittyvissä maissa tai kehitysmaissa ja maat, jotka, joilla maata ei ole, voivat sitä ostaa muualta. Kyllä tämä on aika mielenkiintoista keskustelua ja tästä voidaan saada jotain hyödyllistä aikaan. Toinen asia, jonka haluaisin todeta, on seikka, johon täälläkin monet viittasivat. No ei mikään ole tietenkään ihanteellista, ei myöskään yhteinen maatalouspolitiikka, mutta kun katsotaan maatalouspolitiikkaa, niin se nyt on kuitenkin hyvin pitkälti vähiten vahingollinen politiikan ala. Kun ajatellaan esimerkiksi VTOta, siellä on todettu, että useimmat, elleivät kaikki maataloustukemme ole kuitenkin sellaisia, että ne eivät häiritse kauppaa. Mitenkäs tämä nyt sanoisin? Olen hiukan pettynyt siihen, että me jatkuvasti syyttelemme itseämme. Ei Eurooppakaan tietenkään ole paras mahdollinen mutta kun ajatellaan elintarvikeapua, niin se on mielestäni ollut merkittävä askel eteenpäin, miljardi euroa, eikä tämä raha mene ruoan toimittamiseen, ei vaan tässä erityisesti keskitytään siihen, että, että annetaan tukena siemeniä niin, että ja tahot voivat itse kasvattaa viljaa, juuri pienviljelijät äh, kehittyvässä maailmassa. Äh, tämä ruoka-apu tai tämä, tämän tyyppinen apu on uutuus ja myös esimerkiksi Maailmanpankki on tämän mekanismin ottanut käyttöönsä. Joten älkäämme nyt syytelkö itseämme jatkuvasti. Tämä ruoka-apu on ollut edeltäjäni keksintö, innovaatio. Olen kuitenkin yhdestä asiasta hänen kanssaan eri mieltä. herrasmies, joka nyt on poistunut tältä paikalta, herra Le Eric, hän ei ole ö, sosialisti, hän on kommunisti. Muistutan sinua tästä, hän on kommunisti ja varmaankin ö, se perustelee tai on pohjana sille, mitä hän sanoi. Myös laki Larissa kannoimme vastuumme komissiossa ja halusimme miljardi dollaria, eli noin 20 prosenttia ruokapaketista josta, ja tukipaketista, josta sovittiin, niin olemme tästä vastuussa ja näin ollen me olemme kaikkein suurin merkittävin lahjoittaja tämä miljardi tähän me lupauduimme ja me tulemme huolehtimaan tästä mahdollisimman pian. Ehkäpä rouva puhemies, jos sallitte viimeinen sana vielä uudesta maatalous- ja elintarviketurvapolitiikasta. Komission 2010 työohjelmassa on suunnitelma esitellä neuvostolle ja parlamentille tiedonanto uudesta unionin maatalous- ja elintarviketurvaohjelmasta, joka siis vaikuttaa näihin aloihin Esimerkiksi ajatellen haasteita, jotka ilmastonmuutos tuo mukanaan. Samoin tähän liittyvät sosiaaliset turvaverkot, sosiaalipolitiikka ja samoin uudet teknologiat, bioteknologia, juuri biopolttoaineet ja niin edelleen. Eli tässä hyvin monet asiat pelaavat yhteen ja tiedonannon tarkoituksena on ensinnäkin uudistaa vastaa Euroopan unionin sitoumus tukea kehittyviä maita oman tuotannon aikaansaamisessa. Meillä on yhteisiä haasteita, jotka tulevat juuri ilmastonmuutoksen taholta ajatellen elintarviketuotantoa. Ja toinen asia on se katsoa, miten Euroopan unioni voisi parhaiten tukea kehittyviä maita oman kokemuksensa pohjalta maatalous- ja elintarviketurvapolitiikassa. Ja kolmanneksi halutaan eri poliittiset puitteet uudistaa niin, että ne ovat johdonmukaisia. Ja neljänneksi Euroopan unioni katsoo, miten miten äh, näihin äh, vuosituhattavoitteisiin tavoitteisiin voitaisiin paremmin päästä. Ja koko maailmanlaajuinen elintarvikehallintojärjestelmä otetaan tässä huomioon ja koko tämä elintarviketurva-agenda. 16. marraskuuta nämä työt käynnistettiin. Me tulemme kuulemaan kaikkia eri eturyhmiä ja palaamme sitten komission tiedonannon puitteissa myöhemmin. Kiitos. Kiitoksia teille komission jäsen. Me olemme saaneet kuusi esitystä tästä aiheesta. Äänestys toimitetaan huomenna. Tämä esityslistan kohta on nyt käsitelty ja me siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Kyse on komission julkilausumasta kolmansista maista peräisin olevan lihan tuonti. Me aloitamme tämän keskustelun kuulemalla komission jäsentä Rouva Vasiliu, olkaa hyvä. No,